päivää kaikille. Nyt aloitamme pitkän äänestyssessiomme. Minulla on tässä kirjallinen julistus 71-210, jonka on jättänyt eh, Besse Davies Pietikäinen ja Sarbu koskien hainevien poiston kiellolle annettavaa tukea. Tämä aloite on saanut parlamentin enemmistön allekirjoitukset. Näin ollen artikla 123 mukaisesti työjärjestyksessä tämä toimitetaan vastaanottajille ja julkistetaan pöytäkirjoissa. Sitten kirjallinen julkilausuma 62-2010. Senis, Bele, Hannibal, Kelly ja Takkula koskien Euroopan lisätukea perusurheilulle. Sekin on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset ja työjärjestyksen artiklan 123 mukaan se toimitetaan vastaanottajille ja julkistetaan tämän istunnon pöytäkirjoissa mukaan lukien allekirjoittajat. Edustaja Kelly, 30 sekuntia, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos puhemies. Uh, allekirjoittajien nimissä, eh, eli Vanieri Hannu Takkolan puolesta, Hannibalin ja muiden puolesta, minä kiitän kaikkia jäseniä tämän julistuksen allekirjoittamisesta. Ja eh, on eri, erittäin tärkeää, että noin 50 prosenttia allekirjoittajista oli naisia ja on naisia. Kiitän heitä yhteistyöstä. Niin ikään haluan kiittää erityisesti Jonissille, joka haluaisi myös sanoa muutaman sanan tästä asiasta. Kiitän kaikkia, toivotan teille kaikille oikein urheilullista joulua. Kiitoksia. Grazie. Passiamo alla dichiarazione. Kiitoksia. Seuraavana kirjallinen jul, julistus 61-2010. Esittelijänä Thompson, Lin, Figueiredo, Deli ja Protasiewicz. Edustaja Deli on pyytänyt puheenvuoroa. Asia koskee Euroopan unionin kodittomia varten laadittava strategia. Se on saanut riittävästi allekirjoituksia ja työjärjestyksen artiklan 123 mukaisesti se toimitetaan vastaanottajille ja, ja allekirjoitet ja, ja teksti julkistetaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Edustaja Deli, 30 sekuntia. Madame la Présidente! Puhemies, hyvät kollegat. Olen äh, aivan liikuttunut kollegoideni Thompson, Lin, Figueredo ja Protasevich haluaisin kiittää lämpimästi teitä tuestanne julistuksella 61. Euroopan komissio esittelee nyt aloitteensa koskien köyhyyttä ja syrjimättömyyttä. Tämä on vahva viesti parlamentilta Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille. On jo aika, että kaunista sanoista liity, siirrytään toimiin, konkreettisiin ehdotuksiin. Meidän on täällä oltava valppaina. Vuonna 2015 kenenkään ei pitäisi enää nukkua kaduilla. Toivotan kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Kiitoksia. Grazie. L'onorevole Besset a... Kiitoksia. Edustaja Besset. Eh oui, c'est. Eh, au nom de mes trois collègues kolmen kollegani nimissä. Pietikäinen, Sarbu ja Davis, haluaisin kiittää lämpimästi 410 Euroopan parlamentin jäsentä, jotka allekirjoittivat kirjallisen julistuksen, jonka jätimme ja pyydimme äh, hain suojelun sääntelyiden vahvistamista. Kyseessä on haavoittuva laji, kuten monet muutkin, ja se on joutunut todellisen merellä käytävän verilöylyn kohteeksi, kun, siltä, kun niiltä poistetaan evät ja jätetään sitten vuotamaan vereen. Minä kiitän teitä siitä, että annoitte massiivisen tuen tälle äh, julkilausumalle. Se on vahva viesti komissiolle. Tätä kautta pyydetään hain suojelun vahvistamista. Kiitoksia. Grazie.